Kirja on näin hyväksytty. Seuraava asia. Liettuan viranomaiset ovat ottaneet minun yhteyttä Viktor Uspaskihin parlamentaarisen koskemattomuuden vuoksi. Vilnassa tuomioistuin on käynnistänyt menettelyn ja välitän tämän koskemattomuuden pidättämisasian oikeusasiainvaliokunnalle, joka on siitä vastuussa. EPP-ryhmä on tehnyt joukon esityksiä liittyen parlamentaarisiin valtio- valtuuskuntiin ja tiedot näistä henkilövaihdoksista ovat